Monsieur Campus.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

Il Puhemies. Kollege, e kollegi. Arvon kollegat, jatkamme istuntoa. Eilisen päivän pöytäkirja on jaettu teille. Onko siihen kommentoitavaa?